Reanudamos la sesión, Nyt aloitamme istunnon. Hyvät naiset ja herrat, eilinen pöytäkirja on löydettävissä. Ja jos ei ole mitään vastalausetta, se katsotaan hyväksytyksi. Sitten ensimmäinen kohta. Yhteiskeskustelu julkisista hankinnoista. Täällä on herra Syvänin mietintö, käyttöoikeussopimusten tekeminen ja kaksi mietintöä herra Tarabellalta. Ensinnäkin julkiset hankinnat ja toiseksi julkisen liikelaitosten hankinnat. Herra Juvin ei pysty olemaan paikalla tänä iltapäivällä. Hänet korvaa Rova Thun und Hohenstein. La señora Turen Hohenstein. Rova Thun und Hohenstein, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie prezydencie Panie komisarzu. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Philippe Juvin esittelijä käyttöoikeussopimusten tekemisasiassa ei päässyt tänne tänään, mitä hän pahoittelee kovasti. Hän ei päässyt odottamattomien tapahtumien vuoksi.